otetaan tänään. Sitten meillä on esityslistan mukaisesti Filippiinit aiheena. Aloitamme niin, että äh, päätöslausman laatijat saavat ensin puheenvuoron. Edustaja Sehovski. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Filippiinien tilanteesta on oikeastaan turha keskustella, sillä mitään ei ole muuttunut. Se, joka seuraa tilanteetta, tietää, miten ihmisiä teloitetaan huumekauppa rehottaa. Leila de Lima, senaattori, on vangittu. Häntä on syytetty rikoksista. Kautta maailman tästä on raportoitu. EU vaatii de Liman vapauttamista ja että hän saa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Myöskin kansainvälinen rikostuomioistuin on lähtenyt tutkimaan Filippiinien tilannetta. Me olemme huolissamme presidentin toimista ja hänen huomioista, jotka ovat kohdistuneet naisiin. Tässä häiritään ja pelotellaan kansaa, haitataan niiden toimintaa, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, maanviljelijöitä ja heidän perheitään vainotaan. Ihmisiä on murhattu, Filippiineille ja tästäpä syystä olemme tämän tekstin laatineet. Vaadimme Filippiinien hallitusta suhtautumaan vakavamielisesti tähän asiaan siten, että tilanne todellakin muuttuisi. Kiitoksia. Nina Gil. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Nina Jill. Thank you, President. Kiitos puhemies kun tämä parlamentti viimeksi hyväksyi päätöslausuman Filippiineistä viime vuoden maaliskuussa. 7000 ihmistä oli kuollut presidentti Duterten äh, kylmäverisessä sodassa huumeita vastaan. Nyt äh, kuolleiden määrä on 12 000. Kuinka enemmän, kuinka paljon vielä äh, haluamme kuolleita? Ähm, Duterten vastustajat, heitä pidätetään, heitä kidutetaan. Kyse on toimittajista tai alkuperäisväestön jäsenistä tai heitä kielletään pääsemästä maahan, kuten Filibeki, joka pidätettiin Filippiineillä ja lähetettiin takaisin, kun hän oli menossa poliittiseen konferenssiin, koska hän oli ollut kriittinen edellisellä vierailulla. Tämä ei ole pelkästään minun puoleltani koskeva kysymys. Tämä tarkoittaa, että useat meidän virkamiehistämme voivat saada maahantulokielon, vaikka on tärkeää seurata tilannetta. Presidentti Duterten päätös vetäytyä ICCstä on esimerkki siitä, että hänen huumesotansa ei ole läheisen tämän tarkkailun kestävä. Meillä on GSP Plus-järjestelmä Filippiinen, nyt on aika uudelleen arvioida sitä. Kiitoksia. Kiitoksia, Tanok. <clears throat> Puhemies, on vuosi kulunut viimeisestä Filippiinien koskevasta päätöslauselmasta tilanne ei ole juurikaan valitettavasti muuttunut. Tämä itse itsensä luonut presidentti Duterte jatkaa huumesotaansa kampanjaa, joka tähän mennessä on arvioitu, että se on johtanut yli 12 000 ihmisen kuolemaan. Monet heistä ovat nuoria. Tämän lisäksi alkuperäiskansat ja muut vähemmistöt ovat syrjityssä ja heihin kohdistuu ihmisoikeus väärinkäytöksiä. Hil- Filippiinien uh, uutisissa äh, myös äh, puhuttiin huolestuttavista asioista kansallisen rikostuomioistuimen osalta ja siihen suhtaudutaan halveksuvasti. Presidentti Durten kommenttien mukaan kehotettiin muita valtioita seuraamaan hänen tiellen tämän erittäin ikävä. Myös kuoleman tuomio on otettu uudelleen käyttöön huumerikoksien takia. Tämä herättää suurta huolta koskien tämän maan tulevaa linjaa Iina vaikuttaa siltä, että hän tulee jatkamaan samaan suuntaan, kunnes hänen kautensa päättyy vuonna 2022. Näin hän on sanonut, eikä tämä ole mikään tyhjä uhkaus. Presidentti äh, Dutertella näyttää olevan vain yksi suunta, eikä se ole mitenkään mukava. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Tannock. Seuraavaksi edustaja Paet. Thank you very much. President Paljon kiitoksia. Huumesota on maksanut 12 000 ihmisen hengen, naisten ja lasten. Ihmisiä on tapettu, ihmisoikeuksia on poljettu, ihmisoikeustaistelijoita häiritään, tuterten kriitikoita häiritään, alkuperäiskansaa häiritään. Tämä on aivan järjetöntä. Hän vaatii väkivaltaista toimintaa ja poljetaan kansainvälistä humanitaarista lainsäädäntöä. Uhkailu, väkivalta, sille on saatava loppu. On erittäin äh, huono asia, että myöskin kansainvälisesti rikostuomioistuimesta on erkaannuttu. Tarkoituksena on välttyä vastuulta. ICCn tutkinta päätökset ovat hyvät, eli että nyt lähdetään tutkimaan näitä rikkomuksia ja että näistä rikkomuksista vastuussa olevat joutuvat oikeuden eteen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lohbiler. Kiitoksia puhemies. Filippiinien presidentin eh, vaatimus eh, Äh, poliisille, äh, lisätä hyökkäyksiä ihmisoikeusjärjestöjä vastaan, vain yksi esimerkki ihmisoikeustilanteen voimakkaasta heikkenemisestä. On virallinen lista, jossa on noin 600 äh, ihmistä, joita syytetään New People's Armyin jäsenyydestä ja heitä syytetään terrorismista. Tällä listalla on ihmisoikeusaktivisteja. Yksi näistä on Victoria Tauli Korpus, YK on erityisraportoija alkuperäiskansojen oikeuksista. Monet listalla olevista ihmisistä pelkäävät, että heidät tapetaan. Olemme nyt iloinen siitä, että kansainvälisen rikosoikeustuomioistuimen rikostuomioistuimen syyttäjä on ryhtynyt tutkimaan, voidaanko Duterten huumesota pitää rikoksena ihmisyyttä vastaan. Euroopan unionin on käytettävä kaikkia mahdollisuuksiaan, jotta tämä huolestuttava politiikka saadaan päätökseen. Huolestuttavaa on myös se, että tulevissa sopimuksissa Filippiinien kanssa halutaan jättää pois ihmisoikeuslausekkeet. Tämä olisi katastrofaalinen väärä viesti ja toivon, että ja jäsen huomioi tämän. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, pan Miguel Urban Crespo. Seuraavaksi edustaja Urban Crespo. Kiitoksia puhemies. Tässä niin sanotussa huumesodassa Filippi Filippiineillä on murhattu yli 12 000 ihmistä. Samoin tällä terrorismissodan tekosyillä on murhattu ja kriminalisoitu ja hyökätty niitä vastaan, jotka vastustavat hallitusta. Filippiine on asema, jossa eniten ympäristöaktivisteja on murhattu 41 vuonna 2017. Monet heistä Mindanaossa, joka on Mindanaussa, joka on ka- ka- kaivos Siellä on mm, todella syytetty sotilaslainsäädäntöjä, terrorismista syytettyjen henkilöiden tilanteita, ihmisoikeusrikkomuksia ja alueen militarisoinnista. Saman aikaan monikansalliset yritykset, onpa sattuma, ovat iloisia siitä, että hallitus suojelee niitä. Vaadimme, että tehdään loppu asemyynnistä Filippiineille ja että tehdään loppu kauppaetuuksista, GSP Plusasta ja nykyiset vapakauppaan neuvottelut jäädytetään. Annamme kaiken solidaarisuutemme, tuemme niin Filippiineille, erityisesti Mindanaon väestölle. Kiitoksia puhemies. bardzo. Przystępujemy do Paljon kiitoksia. Ja nyt ryhmien nimissä puhuvat e, edustaja Sean Kelly EPP-ryhmästä. Dublin. The Philippines and the EU have tilanne Filippiineillä on huolestuttava. Meillä on diplomaattisia, taloudellisia ja kulttuurillisia yhteistyöhankkeita. Ja varsinkin eh, Irlannista on lähdetty eh, Filippiineille koulutushankkeita toteuttamaan. Tarkoituksena on vakauttaa tilannetta maassa ja eh, varmistaa, että oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan. Ja me yhdessä olemme sitoutuneet hyvään hallintoon, demokratiaan, oikeusvaltion periaatteeseen, sosiaalistaloudelliseen kehityksen vahvistamiseen ja alueen rauhan turvaamiseen. Ja olenkin huolissani siitä, että nyt Rooman pöytäkirjasta on irtauduttu ja että on sorruttu hyökkäyksen ihmisyyttä vastaan Tilanne heikkenee entisestään ja toivon, että Filippiinien hallitus pohtii, mitä se tekee ja päättää, että se muuttaa toimintansa. Kiitoksia. Kiitoksia. SND-ryhmästä. Edustaja Asi. Kiitoksia puhemies. Filippinäinen tilanne on sietämätön ja se on vain pahentunut. Filippinen hallitus on pyrkinyt vaientamaan kansalaisyhteiskunnan yksi kaikkein käytetyimmistä strategioista on ihmisoikeuspuolustajien ja kansalaisjärjestöjen rikollis- kriminalisointi hyvin äh, epämääräisillä terrorismisuiteksilla. Tässä puitteissa YK on erityisraportoija äh, alkuperäisessä kansan osalta on saanut käsinsä luettelon, jossa on henkilöitä, joita syytetään ikään kuin terrorismista. Kyseessä on ihmiset, joiden henki on vaarassa. Viime joulukuussa eh, tämä raportoija kertoi Duterten toiminnastaan siitä, että alkuperäiskansan jäseniä on murhattu ja pakko siirretty muualle. Vuonna 2017 41 ympäristöaktivisteja murhattiin Filippiinille. Tämä on täysin sietämätön tilanne. Euroopan unioni ei voi vaieta tässä tilanteessa. E Kiitoksia. Ja seuraavaksi ENF-ryhmästä herra Schaffhausen. Situation. Ceux qui la créent Hyvät kollegat, äh, tällaisessa tilanteessa on ihmisiä, jotka äh, selviävät ja ne, jotka eivät. Tämä tilanne on meilläkin tuhansia äh, miljoonia maahanmuuttajia päästetään alueille, jotka ovat meillä jo oikeusvapaita alueita ja köyhyyden taustalla on myös rikoksia. Tunnen hyvin Filippiinit. Korruption ja rikollisuuden takia maasta on tullut huumeita käyttävä maa ja siellä huumeet ovat levinneet endemiseksi ongelmaksi. 200 000 rikollisjärjestöjen jäsentä on nyt maassa ja nyt presidentti aikoo palauttaa oikeusvaltion periaatteet ja pelastaa kansan. Suuri osa kansasta tukee presidenttiään. Nämä shokkimetodit järkyttävät myös minua, mutta eivät sen enempää kuin sekään, että Irakissa, Lib- Libyassa pommitetaan. Ja sitten tämä Skripal-tapaus Venäjää vastaan käännetään, tai kään, pommitetaan kansainvälisen oikeuden vastaisesti Syyriassa. Dziękuję bardzo panu. Pani Soraya Post, bardzo proszę. Edustaja Soraya Post, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. On mielenkiintoista, mutta ehkä pitäisi keskittyä nyt päätösohjelmaan, joka koskee Filippiiniä tilannetta. Meillä on hiukan eri näkemyksiä asiasta, mutta tilanne ihmisoikeuksien osalta Filippiineillä on äärimmäisen hälyttävä ja se on ollut sitä jo jonkin aikaa. Olemme siis syvästi huolissamme Jakomo Filipeltin pesin pääsihteerin tilanteesta, jonka ei sallittu mennä maahan. On myös järkyttävää, että ihmisoikeuksien puolustajat alkuperäisväestön johtajat ja myöskin YK viranomaiset ja, ja hallituksen viranomaisetkin ovat Duterten hallituksen toimien kohteena. Tuomitsemme myös väkivaltaisen kielen, jota presidentti Duterte käyttää naisia kohtaan. Näyttää siltä, hänen sotansa huumeita vastaan on myös muuttunut sodaksi naisia vastaan – me emme voi odottaa enää. On meidän velvollisuutemme ryhtyä voimakkaampiin toimiin kuin tähän asti, vaikka se merkitsisi sitä, että meidän täytyy eh, pohtia GSP plus etuumuksia. Kiitos. Ja nyt menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Srojevski, olkaa hyvä na wstępie chciałem zaprotestować przeciwko takiemu poglądowi. Puhemies, haluaisin vastustaa sitä lausuntoa, joka on esitetty tässä huoneessa, niin että olisi mahdollista vastustaa lain rikkomuksia itse rikkomalla lakia. Näinhän oikeutetaan rikokset. Ja toiseksi hyvin usein, kun hyväksymme päätöslauselmia, käsittelemme aiheita, jotka liittyvät hyvin kaukaisiin maihin, niin kuin tällä kertaa esimerkiksi Filippiinit. Saammeko me minkäänlaista seurantaa näille kysymyksille ja päätöslauselmille? En tietenkään puhu sitä vastaan, että tällaisia aiheita käsitellään parlamentissa, mutta haluaisin, että käsittelylle ja päätöslauselmilla olisi jonkinlaisia seuraamuksia. Ei pelkästään sanoja, vaan myös käytännön toimia. Eli kysymys komission jäsenelle, missä määrin päätöslauselmat auttavat meitä? Jean-Paul. Kiitos. Edustaja Dynano, olkaa hyvä. Kiitos puhemies huolimatta monista kansainvälisen yhteisön vetomuksista se huolestuttaa näihin murhiin, jotka liittyvät huumeiden käyttöön ja huumekauttaan. Filippiinin presidentti Duarte on pitää tiukasti kiinni linjastaan. Vielä pahempaa hän on suhtautunut vihamielisesti kansainväliseen yhteistyöhön ja antaa itselleen kaikki oikeudet rikkoa demokratiaa, kuolemantuomio on otettu täytäntöön. Hän syrjii vähemmistöjä, hän hyökkää siviilejä vastaan, hyökkää naisia vastaan ja hän on myös pyytänyt naisten raiskaamista ja murhaamista eräissä tapauksissa. Tätä ei tietenkään voi hyväksyä. Meidän täytyy vaatia voimakkaasti teloittamista ja lopettamista ja muistuttaa Filippiini viranomaisille heidän sitoumuksestaan kansainvälisellä tasolla, jos YK on ihmisoikeustuomioistuin mm, pitäisi tutkia myös sitä mandaattinsa loppuvaiheessa, mutta muitakin väyliä pitäisi tutkia. Dziękuję bardzo, pan Notis Marias. Kiitos. Edustaja Marias, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, Mr. President. Το χτύπημα των εμπόρων ναρκωτικών. Kiitos puhemies taistelu huumekauppiaita vastaan pitää tehdä oikeusvaltion raamien puitteissa. Sen takia pitää vaatia tiukkoja rangaistuksia, mutta ei pidä toimia myöskään siten, että vapautetaan vankilasta huumekauppiaita, jotka on tuomittu. Ei millään tekosyyllä, koska näin usein käy, mutta Filippiineillä taistelu huumekauppiaita vastaan on muodostunut todelliseksi voimannäytöksi armeijalle. 20 000 kuolonuhria ja aivan ja teloituksia, jotka noudata mitä oikeusjärjestystä. Filippiinien presidentti on ryhtynyt sotaan huumekauppiaita vastaan, hyökätäkseen vastustajiaan vastaan myös ja samalla hän on saanut filippiiniläisen kansan äärimmäisen tilanteeseen. Väkivalta, joka kohdistuu naisiin, on yksi esimerkki ja kuolemantuomio on otettu uudestaan käytäntöön. Totta kai pitää ryhtyä toimenpiteisiin Filippiinen toimintaa vastaan, eli poistaa espe- tuljetusjärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että voidaan tuoda ilman veroja tuotteita EU-hun. <clears throat> Kiitos. Edustaja Korra, olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puhemies. Kauhun ilmapiiri Filippiineillä on nyt hyvin huolestuttavalla asteella. Sitä ei voida enää hyväksyä. Huumeiden vastainen sota, jota Duterte käy, on johtanut myös ihmisuhreihin. Poliisit ja palkkasotilaat ovat myös tässä työssä mukana, eikä mitään järkeviä perusteluita ole esitetty. Sitten on oikeutettu raiskaukset, aktivisteja vainotaan ja naisia vainotaan. Tätä ei voida jättää huomiotta, kun taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, niin toki tämä on ihan hyvä tavoite, mutta täytyy pohtia myös metodeita. Filippiineillä toteutetaan teloituksia tuomioistuinten ulkopuolella myös huumekaupan tapauksessa ja sitten kaikista köyhimmissä kaupunginosissa Manilassa äh, nämä huumeparonit äh, pitävät kansaa otteessaan. Presidentti Duterte täytyy saada lopettamaan nämä teloitukset äh, oikeuslaitoksen ulkopuolella ja myös työnsä terroristien parissa. Pan Sogor. Chaba Sogor. Kiitos. Filippineillä tapahtuva huumeiden vastainen sota herättää monia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, että myöskin kansainväliset järjestöt, jotka käsittelevät ihmisoikeuksien puolustamista, ovat kiinnittäneet niihin huomiota. Toisaalta kysymys on asiasta, joka liittyy valtion väkivalta monopoliin. Se, että valtion viranomaiset yhä enemmän harjoittavat väkivaltaa, herättää huomiota ja myöskin puuttuvat siviilien toimintaan. Ja tämä sulke on hyvin vaarallista Tämä on kehitys, jota on hyvin vaikea hallita. Ja tietysti tämä liittyy myös siihen, että se vaarantaa kansalaisten oikeuden saada turvallisuudensa suojelua poliisilta. Myöskin se, että tuomitaan henkilöitä ilman tuomioistuimen päätöstä siitä, kuka ansaitsee tuomion huumekaupasta jopa kolman tuomion merkitsee paluuta keskiaikaan. Kyllä keskiajallakin sentään toimivat jonkinlaiset säännöt. Jokaisessa maassa voi tapahtua tällaisia rikkomuksia, mutta näyttää siltä, että Filippiineillä näistä valitettavasti on tullut valtion politiikkaa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Castaldo. Grazie, Kiitos puhemies. Jos oikeutta vastustetaan, niin sitten tulee ampua tämä henkilö. Näin Duterte sanoi viime vuonna kun poliisi tutki sitä, miten ihmisoikeuksia mahdollisesti on rikottu ja miten nyt kansakuntaa tällä tavalla puhdistetaan. Yli 10 000 kuollutta ja yli puolet on tapahtunut pidätysten yhteydessä. Tämän poliisikin on myöntänyt. Jatkuvasti oikeus evätään tuhansilta ihmisiltä ja heidän perheiltään. Kun taistellaan tätä tilannetta vastaan, niin on hyvin vähän mahdollisuuksia poliitikoille ja journalisteille. Leila de Lima pidätettiin Manilan vankilaan laittomasti ilman mitään syytteitä ja todisteita. Me olemme tuominneet jo hänen pidätyksensä. Nyt täytyy nostaa ääntä vielä korkeammalle Äh, äh, Filippiinit ei voi vetäytyä Rooman perussäännöstä ja kansainvälisestä rikostuomioistuimesta. Unionin täytyy käyttää kaikkia painostuskeinoja, jotta äh, Filippiinit pitää kiinni kansainvälistä velvoitteistaan ja Dutertelle saadaan ymmärtämään, että tämä on todellista kauhun politiikkaa ja sitä me emme voi hyväksyä. Kiitos. Näin. Menettely ilman puhujalistaa on käyty loppuun. Nyt annan puheenvuoron komission jäsen Malmströmille. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, President. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet. Me olemme EUn taholta ilmaiset voimakkaan huolestuneista lukuisista ihmisoikeuskysymyksistä, jotka koskevat uh, ja lukuisissa yhteyksissä kahdenvälisissä tapaamisissa poliisilaitoksella hallitusten välillä, samoin kuin myös eri julkilausumissa. Asiat, jotka ovat nousseet esille täällä, ovat olleet niitä samoja, jotka ovat tosiaan täällä esille, surmaus, jotka liittyvät laittomien huumeiden vastaiseen kampanjaan, rankaisemattomuuden ilmapiiri, ja se, että on vetäydytty pois kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminnasta ja se, että mahdollistetaan uudestaan käyttöön kuolemantuomio, samoin kuin se, että alennetaan eh, eh, vastuullisuuden ikää jopa yhdeksään vuoteen. Yleinen ihmisoikeustilanne ja ihmisoikeuspoliittinen tilanne myös noutettu esille, myöskin Deliman eh, pidätys, myöskin ilmaisun ja mielipiteen vapauden rajoitukset, samoin kuin myös eh, toimielinten riippumattomuus, joka on myöskin riippumattomuus, menet, viraltaparmista on käynnitetty tuo korkeinta oikeusviranomaista vastaan. Tämän on ottanut esille EU eh, e 28 myöskin ihmisoikeuskomiteassa eh, korkean edustajan edustajat ja olemme ottaneet tämän myöskin hyvin kattavalla tavalla GSP Plussi seurantakertomuksessa, josta keskustelin täällä teidän kanssanne aiemmin tänä vuonna. Henkilökohtaisesti olen lukuisissa yhteyksissä tavannut Filippiinien hallituksen edustajia ja olen ottanut esille nämä huolenaiheet. Me seuraamme läheisesti kehitystä, etenkin nyt ajatellen 21. helmikuuta vetomusta oikeusministeriön osalta, joka koskee yli 600 yksilöä, joista väitetään, että he ovat kommunistisen puolueen jäseniä ja niin sanotun kansanarmeijan jäseniä. YK on erityisedustajan raportti myös, joka koskee alkuperäisväestön oikeuksia, on tärkeä asia. Tiedämme, että YK edustajia suojelevat erityiset diplomaattiset protokollat YK perussääntöjen mukaisesti. Me seuraamme näitä kysymyksiä, jotka ovat esillä. EU seuraa sitä, että Filippinen hallitus noudattaisi määräyksiä niin kansainvälisen kuin kansallisen lain puitteissa, ja ihmisoikeuksien periaatteiden noudattamista ja myöskin varmistaen fyysisen turvallisuuden siihen, että on oikeus kunnollisen äh, oikeuden käsittelyyn, oikeuslaitosriippumattomuuteen ja kaikkien oikeudenmukaiseen kohteluun. Me Pyrimme myöskin huomiota pakkosiirtoihin, joita maasta PS, mukaan PSn pääsihteerin eh, pakko maasta pois, kun tähän syytettiin laittomasta poliittisesta toiminnasta. Saman aikaan kuin te tiedätte, hän oli virallisesti kutsuttu osallistumaan konferenssiin, joka järjesti oppositiopuolue, joka on edustettuna sekä senaatissa että eh, alahuoneessa. Otimme asian esille hallituksen kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkomainen kansalainen, EU-kansalainen karkotetaan maasta poliittisista syistä nykyisen hallinnon aikana. Ihmisoikeusrikkomukset mukaan luettuna surmaamiset, jotka tapahtuvat ilman oikeus, oikeuden päätöksiä, ovat sellaisia, että ne ovat olleet myöskin sillä GSP-prosentissa raportissa, joka koskee, ja sen osalta ihmisoikeuksia koskevissa osuuksissa on ne yhteistyö- ja kumppanisuus Filippiinin ja EUn välillä tuli voimaan ensimmäinen maaliskuuta tänä vuonna, ja tuo sopimus sisältää myös sen, että on rakenteellinen ihmisoikeusvuoropuhelu osapuolten välillä, joka on tärkeä foorumi ottaa esille kaikki ihmisoikeuskysymykset. Mitä tulee GSP Plusan äh, sitoumuksiin, se on otettu esille monissa puheenvuoroissa täällä. Ja muistatte, tästä keskusteltiin täysistunnossa tammikuussa, jolloin otimme esille sen, että on lukuisia alueita, joilla on tapahtunut edistystä Filippiinen hallituksen toimissa, kun ajatellaan miksi sukupuolten tasapainon kansanterveyteen, koulutukseen, sosiaalistaloudellisiin oikeuksiin, perusoikeuksiin, korruption vähentämiseen, ympäristön suojeluun. Mutta äh, raportissa nousi myös esille se, että laittomat surmaamiset, jotka liittyvät nimenomaan humanitaarisen toimintaan ja niihin liittyvä rankaisemattomuus ja mahdollisesti kuolemantuomion käyttöön otettiin myös silloin. me tehneet suosituksia Filippiinien hallituksille ja minä henkilökohtaisesti olen välittänyt viestin ministereille, että heidän täytyy tehdä enemmän tarttuakseen niihin kysymyksiin, joista täällä on keskusteltu. Me seuraamme tilannetta hyvin läheisesti ja tämän vuoden KSP+ Plus seurantamissiossa tullaan keskittymään asioihin, jotka liittyvät huumeiden vastaiseen sotaan, ja EU tulee arvioimaan äskettäistä kehitystä ennen kuin se päättää seuraavista toimista. Voitte luottaa Euroopan komissioon ja ulkosuhdehallintoon, jotta se edelleen ottaa nämä asiat esille Filippiinien hallituksen kanssa selkeällä ja rakentavalla tavalla. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Olen saanut kuusi päätöslauselmaluonnosta EPPltä, SFD-ryhmältä, ECRltä, ALDE-ryhmältä, vihreiltä ja GUE-ryhmältä. Nyt tämä keskustelu